päätetään ja äänestys on keskiviikkona. Ja nyt meillä on minuutin puheenvuorojen vuoro. Ensimmäisenä äh, rouva Fideleska EPPstä. Dziękuję, panie, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puhemies. samanlainen palkka naisille ja miehille samasta työstä. Se on kaikkein tärkein asia, kun pyritään taistelemaan syrjintää vastaan ja luomaan tasa-arvoa naisten ja miesten välille työpaikoille, työpaikoilla. Tämä periaate löytyy jo Rooman sopimuksesta. Se, tämän, tämän eri palkkaisuuden vastainen taistelu on ollut hyvin tärkeää jo kauan, mutta vielä nykyäänkin tällaisia eroja on olemassa ja se näyttää, että työtä on vielä paljon tehtävänä. Minun mielestäni meidän pitäisi vahvistaa tätä eri palkkaisuuden vastaista taistelua jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi kerätä hyviä käytäntöjä ja toivon, että vuoteen 2013 mennessä Euroopan komissio voi selvittää meille, miksi tähän asiaan on puututtu niin heikosti ja miksi tätä asiaa ei valvota lainsäädännöllä. Kiitoksia. Ja sitten S ja tien puolesta Rova Viera. Kiitoksia paljon puhemies tässä ähm, ensimmäisessä täysistunnossa kansainvälisen naisten päivän jälkeen haluaisin korostaa sitä, että äh, erässä äh, julkaisussa oli artikkeli, joka käsitteli äh, innovaatioita ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Tässä, tästä artikkelista kävi ilmi myös se, että naiset, jotka ovat suorittaneet tohtorin tutkinnon, heitä on todella paljon verrattuna siihen, että vain 30 prosenttia on naisia tehtävissä, taas sitten työelämän puolella vastaavissa tehtävissä. Kun me haluamme panostaa tutkimukseen, niin meidän täytyy käydä sen kimppuun innovatiivisin toivin, toimin. Tähän koko toimintaan naisten pitää myös pystyä antamaan panoksensa ja tätä kautta voimme saavuttaa myös EU 2020 tavoitteet ja panostaa voimallisesti innovaatioon tutkimuksen alalla. Kiitoksia seuraavaksi rouva Miranda. Obrigada, presidente. Kiitos puhemies. Kalisian tapahtumat ovat aivan kauheita. Toivomme, että Euroopan komissio tekee ehdotuksia laivarakennusalaan liittyen Galisiassa, jotta siellä tilannetta saadaan parannettua. Kalisian laivarakennusala on ollut hyvin tuottoisa ala ja sillä se edustaa hyvin suurta osaa Espanjan BKTstä. Ja kun alaa siellä ajetaan alas, työpaikkoja on menetetty suuret määrät. Tyypillisesti nämä työntekijät ovat yhdeksän kuukautta ilman töitä aina sopimusten välissä. Se tarkoittaa, että alalla on paljon tyhjäkäyntiä Kalisiassa ja tilanne on todella nyt kärjistynyt hyvin pahaksi. Siitä syystä olemme sitä mieltä, että jos tämä ala ajetaan alas, sillä on katastrofaaliset seuraukset koko Espanjan taloudelle. Siksi edellytämme Euroopan komissiolta toimia, välittömiä toimia ja välitöntä vastausta tähän asiaan. Sen täytyy esittää uutta rahoituspakettia. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Lutan. Kiitoksia puhemies. Nyt ollaan tekemässä uuden tyyppisiä tulkintoja lääkkeistä ja lääkemääräyksistä. Nyt tämä on johtamassa tilanteeseen, jossa ollaan harjoittamassa tällä megatruck direktiivillä väärän tyyppistä kilpailua ja tämä saattaa johtaa terveys, terveyden kannalta hyvin vaarallisiin tilanteisiin. Ja nyt tämä komission tulkinta, joka liittyy vähimmäistandardeihin, on sellainen, että se voi hyvin pian vaikuttaa Britannian veronmaksajien tilanteeseen ja se voi vaikuttaa myös kansanterveydelliseen tilanteeseen. Jotta voidaan tehdä tällaisia yksipuolisia päätöksiä, niin täytyy ottaa huomioon, mitkä vaikutukset tällä päätöksellä on alueellisella tasolla, paikallisella tasolla ja, ja muuten. Tussansuur. Kiitoksia. Herra Tussas seuraavaksi. Posko Euroopan Ένωση και υπερετεί την κερδοφορία. Niin, kiitos. Minusta me emme tällä hetkellä vastaa kansalaisten tarpeisiin. Olemme nähneet suuren kasvun Euroopan unionin työttömien määrässä. Naisten ja nuorten kohdalla tilanne on erityisen paha. Joka toinen Kreikassa heistä on työttömänä. Sama koskee Espanjaa. Näissä maissa työttömyys on 23 prosenttia siellä on miljoona työtöntä. Samaan aikaan hallitus kuuntelee troikkaa ja tekee sen sanelemia päätöksiä, leikkaa rajusti eläkkeitä. 33 prosenttia eurooppalaisista, äh, kreikkalaisista nuorista on joutunut kärsimään palkan alennuksista. Ja tämä vaikuttaa totta kai nuoriin hyvin syvällisellä tavalla. Se pakottaa nuoret muuttamaan pois maasta muihin Euroopan unionin valtioihin, muualle maailmaan ihan ylipäänsä, että tulisivat toimeen. Nyt nuoret työskentelevät nälkäpalkalla, jolla ei saa edes ruokaa pöytään ja he joutuvat lähtemään omasta isänmaastaan. He ovat kyllästyneitä työttömyyteen, kyllästyneitä köyhyyteen. Me tarvitsemme uudenlaista tukea työntekijöille, joka auttaa heitä. Kiitoksia seuraavaksi Cornelio Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor, într-o ședință a biroului politic al Partidului Bolșevic din anul 1923... Kiitoksia. Nyt kun ajatellaan tilannetta bolshevistien vallan loppuvaiheessa, Lenin sanoi, että että eh, ei ole niinkään tärkeää se, kuka on saanut ääniä, vaan se, kuka nämä äänet on laskenut. Ja tämä pätee edelleenkin. Edelleen on voimassa mafiaa, on myös mafiaa, joka liittyy suoraan toimintaan, mutta on mafiaa, joka vaikuttaa julkisen mielipiteen kautta. Nyt ö, eh, tilanne on äänestys- ja vaalivilpeissä sellainen, että kymmeniä tuhansia euroja menee näihin ö, kyselyihin, äänestyskyselyihin, joiden kautta vaikutaan, vaikutetaan julkiseen mielipiteeseen. Ja tämä tapahtuu myös Euroopan tasolla. Me emme voi puhua demokratiasta ja vapaista vaaleista, jos näihin kohdistuu jatkuvasti tällaisia väärinkäytöksiä, joka on täysin häpeämätön. Kiitoksia. Ja seuraavan puheenvuoron saa Petru Luhan. Din diferite motive, mai ales în această perioadă de dificultăți economice, problemele pe care le traversează... Kiitos niin minä haluaisin puhua perheiden asiasta. Monesti ollaan tilanteessa, jossa perheissä esiintyy perheväkivaltaa. Tämä ilmiö on yleistynyt jatkuvasti perheiden keskuudessa. Meillä tulee olla selvä kanta tähän ja tehokkaampia toimia, jotta tilanteeseen saadaan parannusta. uhrit ovat usein tämän tyyppisissä tilanteissa hyvin heikossa asemassa. Heitä tulee suojella. Tässä puhun erityisesti nuorista. Me tarvitsemme toimintaohjelmia jäsenvaltioihin, joita EU rahoittaa suoraan. Daphne-ohjelma on eräs esimerkki tällaisista ohjelmista. Sillä tavoin saamme rahallista tukea ohjelmille, joilla voidaan taistella perheväkivaltaa vastaan – Tämä on valtava haaste. On ihmisiä, jotka eivät koskaan saa voitettua näitä haasteita elämässään kärsittyään perheväkivallasta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi rouva Dansila SD. Kiitoksia. Helmikuussa meillä oli erittäin ankara talvi, oli valtavasti jäätikkoja jäätyneitä alueita ja, ja lumi. Lumivyöryjä. Meillä oli Romaniassa valtavalla alueella, jossa kärsittiin 60-100 prosentin suuruudella tai laajuudella näistä lumen ja jään aiheuttamista haitoista. Tämä on vaikuttanut hyvin voimakkaasti vihannesten tuottajien toimintaan ja nyt täytyisi ottaa huomioon myös Euroopan päättäjien tasolla se, mitä tuolla on tapahtunut, jotta voitaisiin tukea näitä, he, näitä vihannesten tuottajia, jotta he voitaisiin korvata ne menetykset, jotka heille on ö, tullut. Ja täytyisi katsoa myös tätä tilannetta kuluttajien kannalta, jotta tämä ei sitten kertautuisi hintojen nousuna. Kiitoksia. Ja vihreistä herra Kristo Kielos. Πριν από λίγη ώρα συζητήσαμε εδώ για την έκθεση για την ισότητα. Kiitos. Niin, äskettäin keskus keskustelimme tässäkin salissa sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Minä haluaisin sanoa, että tämän keskustelun kuluessa puhuttiin siitä, että parannetaan naisten tilannetta. Minusta Kreikassa on kuitenkin otettu takapakkia tässä asiassa. Olemme aika kaukana näistä tavoitteista. Työttömyys on pilvissä molempien sukupuolten kohdalla, mutta se vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin naiset ovat tässä kaikkein heikoimmassa asemassa, sillä lähtökohdat ovat jo erilaiset. Naiset eivät olleet alun alkaenkaan työelämässä yhtä usein kuin miehet ja siksi nämä työpaikkojen leikkaukset ovat vaikuttaneet naisiin. Palkkoja on leikattu jopa 20 prosenttia Kreikan kriisi on kestänyt jo pitkään ja minusta meidän tulisi saada aikaan keskitettyä toimenpiteitä tilanteen parantamiseen ja myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseen. Me tarvitsemme hyvin keskitettyjä ja, ja kohdennettuja toimenpiteitä. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on Ines Suber. E Kiitos. Kiitoksia puhemies. Troikan ja FMIin välillä, väliset yhteydet ovat vaikuttaneet hyvin voimakkaasti Portugalin tilanteeseen. Mehän elämme nyt taantuma-aikaa ja meillä on valtavasti ollut työpaikkojen menetyksiä. Meillä on ollut valtavasti yrityksiä, jotka ovat kokeneet konkurssin ja toiminta on lopetettu. Ja nyt on suuri määrä portugalilaisia, jotka elävät köyhyysrajalla. Ja tämä, nämä taloudelliset hankaluudet koskettavat valtavaa suurta ihmismäärää. Se koskee kaikkia sektoreita ja se koskettaa ja koettelee koko kansan taloutta ja kansan vaurautta. Ja nyt, nyt nämä toimet, jotka joihin on ryhdytty, ne vaikuttavat tietysti myös kuolleisuuteen. Tämän kaiken aikana hallitus edelleen täytäntöön panee näitä ankaria toimia. Ja me kuitenkin tarvitsimme tarvitsisimme uudenlaista suuntautumista. Meidän pitäisi toteuttaa myös verouudistus, jotta nämä tulot voitaisiin jakaa tasaisemmin. Kiitoksia. Herra Nuno Melo seuraavaksi. Kiitoksia, puhemies. Portugalissa olemme kokeneet suurta kuivuutta ja tällä hetkellä on niin, että 30 prosenttia viljelyalasta on hyvin kuivaa ja Tämä on hyvin voimakasta kuivuutta, joka vaikuttaa eh, maanviljelyyn ja eläinten rehujen saamiseen. Eh, energiakulut ja viljan hinta eh, on voimakkaasti noussut. Me pyydämme solidaarisuutta. Ja kuten sanottua, tilanne on huono Portugalissa, mutta Eurooppa ei auta minun maani maanviljelijöitä täytyy tehdä jotakin. Miksi Euroopan toimielimet eivät tunnusta tätä tilannetta? Tämä liittyy ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin Etelä-Euroopan maihin Portugalissa. Mahdollisuuksia pitäisi käyttää hyväksi. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Janes. Gracias, presidente. ayer se cumplieron ocho años Kiitoksia. Eilen tuli kahdeksan vuotta Euroopan suurimmasta terroristi-iskusta. Se tapahtui 11. maaliskuuta Madridissa ja siinä kuoli noin 200 ihmistä, eli se vaikutti valtavan määrän ihmisiä, heidän elämäänsä. Ja nyt tätä iskua on tutkittu vuosien ajan. Joitakin ihmisiä on vangittu ja, ja tämä isku, joka Madridissa oli, tapahtui samana vuonna kuin Lontoon isku. Ja nyt olisi tärkeää muistaa näitä uhreja ja sitten haluaisin ottaa esille yhden henkilön, joka menetti läheisiään. Hän, hän on henkilö, jota tämä parlamenttikin voi kunnioittaa kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt tuon tapahtuman jälkeen. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoron herra Kumuchakoksella. Kiitos puhemies. Kreikan velan uudelleenjärjestely on nyt tapahtunut. Se antaa meille lisää aikaa ratkaista näitä ongelmia. Kreikan kansalaiset ovat joutuneet tekemään valtavia uhrauksia. Kreikan talous on syvässä lamassa, työllisyys kasvaa, yrityksiä suljetaan jatkuvasti Kreikka tarvitsee epätoivoisesti nyt pelastusta ja kehitystä. Tuntuu, että Kreikka on tässä nyt koekaniinina näiden säästötoimenpiteiden osalta. Samaan aikaan meidän pitäisi pystyä tuottamaan jostakin kasvua. Me tarvitsemme siis uusia ideoita, uuden eurooppalaisen kehityspankin, se voisi olla hyvä ajatus. Oma puolueeni on yhdessä Saksan liittokanslerin kanssa sitä mieltä, että tämän ajatuksen etenemistä tulee edistää. Kiitoksia. Seuraavaksi Kuskieri, SJD. Grazie, 2012 Kiitoksia, puhemies. Air Malta lentoyhtiö on saanut paljon valtion tukea ja nyt sen kapasiteettia on käytetty 20 prosentilla. Se on vaikuttanut hyvin voimakkaasti. Monet perheet ovat todella huolellisia, huolissaan tulevaisuudestaan. Ja tilanne Maltassa on sellainen, että monet ovat myös työpaikkansa vuoksi huolissaan. Kun ajatellaan tätä kriisiä, niin nyt ratkaisu ei ole siinä, että irtisanotaan ihmisiä, vaan kun ajatellaan suhteita Maltan lentoyhtiön, kansainvä, muiden kansainvälisten lentoyhtiöiden ja Euroopan unionin välillä, niin näitä, näitä suhteita täytyy kehittää, jotta tilannetta voitaisiin parantaa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Krysp, PP. Kiitos puhemies. Olemme saaneet kuulla, mitä Hollannissa Gert Wildersin puolue on tehnyt, minkälaisen internetsivuston he ovat avanneet. Sitä vastaan on esitetty valituksia ihan täällä parlamentissakin. Tällä sivustolla pyritään syyllistämään esimerkiksi puolalaisia, jotka ovat hollantilaisissa yrityksissä töissä. Tässä on kyse siis puolalaisten työläisten syrjimisestä. Puolalaiset työntekijät tuovat Hollannin kassaan 0,7 prosenttia BKTstä Monien maiden suurlähettiläät ovat puuttuneet tähän asiaan ja herra Wilders on vastannut heille, että pitäkää huoli omista asioistanne. Olen yllättynyt, että Hollannin pääministeri pysyy edelleen hiljaa, ei ole sanonut tästä asiasta mitään. Hollantilaiset varmasti kuuntelisivat omaa pääministeriään. Rodriguez Perio Rodriguez seuraavaksi, olkaa hyvä señor presidente quiero alertar a este parlamento y a la comisión europea haluaisin kertoa ja varoittaa tästä parlamenttia ja komissiota siitä, että budjettileikkaukset, joita suunnitellaan, on vaikut, ne ovat vaikuttamassa hyvin voimakkaasti tiettyihin maihin, kuten esimerkiksi Espanjaan, ja erityisesti leikkaukset siellä ovat, vaiku- tai ovat vaikuttamassa myös ö, terveyssektoriin. Ja nyt sitten muun muassa sellainen lääketieteellinen ja tärkeä tieteellinen tutkimus, kuten koeputkitutkimukset erilaisten sairauksien diagnoosien osalta ovat nyt vaarassa näiden budjettileikkausten osalta pitäisi ottaa huomioon, minkälaisia vaikutuksia niillä on asioihin kansallisella tasolla. Kiitoksia. Ja seuraavaksi rouva Nevedolova. Kiitos olen iloinen, että Vasiliu on täällä paikalla. Minä haluaisin puhua nuorisotyöttömyydestä EU:ssa. Tämä on todella tärkeä aihe nykyään. Jopa komission puheenjohtaja herra Barroso on ottanut tämän asian esiin ja on sanonut, että nuorisotyöttömyyteen ja sen torjumiseen tulee kohdistaa varoja. Meidän pitää uudistaa koulutusjärjestelmiä koko EU:ssa. Me tarvitsemme parempia ammatillisia koulutusohjelmia. Me olemme tuottamassa tästä asiasta lausuntoa, joka toivottavasti vaikuttaa sitten komissioon. Tässä on kuitenkin asia vielä, joka on jätetty huomiotta, ja se on se, että meidän tulisi miettiä sitä, mitä EU tarvitsee tulevaisuudessa, minkälaisia taitoja, minkälaisia työpaikkoja meillä tulee olemaan. Meidän tulee keskustella siitä, mihin suuntaan EU haluaa edetä – mihin me oikein olemme menossa. Tähän keskusteluun tulisi ottaa mukaan koulutusalan ammattilaisia. Meidän pitää tietää se, minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Emme voi ainoastaan noudattaa vanhoja järjestelmiä. Kutas uur. Kiitoksia colegi cred în necesitatea protejării drepturilor de proprietate intelectuală însă consider că tratatul comercial Kiitoksia. On tärkeää kiinnittää huomiota teollis- ja te- tekijänoikeuksiin, mutta olen sitä mieltä, että aktasopimus ei ole kuitenkaan oikea väline tässä, koska kun tekstiä tarkastelee, se saattaa johtaa myös siihen, että kansalaisten perusoikeuksia loukataan. Tämä saattaa puolestaan johtaa siihen, että tuomioistuimen eteen viedään näitä tapauksia käsiteltäväksi. Mitä sitten voidaan tehdä, mitä voitaisiin tehdä, jos tätä sopimusta ei olisi? Sitten on esimerkiksi joukko maita, jotka saatetaan pakottaa allekirjoittamaan tämä sopimus, vaikka ne eivät ole olleet vaikuttamassa siihen, mitä sopimukseen kirjataan. Akta on tiettyjen järjestöjen ulkopuolella ja se on näille haitallista. Kiitoksia Tapaji. Seuraavaksi. Kiitoksia puheenvuorosta. Äh, ja nyt ensimmäistä kertaa puhemiehenä te annoitte minulle puheenvuoron. Tämä on hyvin tärkeä eurooppalainen kysymys. Se, että saavatko maat äh, rangaista jäsenvaltioita, joilla äh, kohesiorahaston kautta, vaikka heillä on muutenkin jo taloudellisia vaikeuksia, vaikka nämä alueet ansaitsivat, ansaitsisivatkin sanktioita, niin Siksi joilla, joillekin, joihinkin nämä sanktiot eivät kuitenkaan kohdistu ja siksi se on epäoikeudenmukaista. Minusta tämä ei ole oikein. Noin 500 miljoonaa euroa on Unkarilta poistettu ja olenpa, odotanpa kovasti, että rangaistaanko Espanjaa vastaavalla tavalla esimerkiksi. Euroopan komissio ei saa olla kaksimielinen. Kyseessä ei ole se, että me kannattaisimme Espanjan rankaisemista päinvastoin. Mutta huomenna valtiovarainministerien kokouksessa todennäköisesti ei ole enempää viisautta kuin aikaisemmissakaan komission päätöksissä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Irigoyen Peres, SD. Kiitoksia. Haluaisin minuutin ajan kiinnittää huomiotanne päivän tasajan Gineaan. Siellä on ollut jo vuodesta 1976 lähtien ö, diktatuuri voimassa ja nyt Venceslau Masovo, joka on saanut tuomion sellaisen todistuksen pohjalta, jota, joka ei ole pitävä. Haluaisin kiinnittää hänen tilanteessaan huomiota. Unescokaan ei pysty vaikuttamaan tilanteeseen henkilön kohdalla, jonka, jo, joka on myös kuitenkin, jonka nimi kantaa erään palkinnon, joka on erään palkinnon nimenä. 20 prosenttia päivän tosiaan Ginean lapsista kuolee ennen kuin he täyttävät viisi vuotta. Ja tuossa maassa on paljon muitakin ö, huolestuttavia ongelmia, suuria ongelmia, joihin meidän täytyisi kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Kostello, SD. Kiitos puhemies. Minä haluaisin, että Euroopan komissio tutkii sitä, voiko EU puuttua reseptilääkkeiden myyntiin kadulla. Tässä on kyse siis reseptilääkkeistä, joita tuodaan Irlantiin pääasiassa Itä-Euroopassa. Lääkkeitä tuovat maan pääasiassa rikollisjärjestöt. Niitä tulee Irlantiin tonneittain. Tämä kehityskulku on hyvin huolestuttava Kyseessä ovat esimerkiksi lääkkeet, joilla hoidetaan unettomuutta ja ne pahentavat entisestään huumeiden käyttäjien tilannetta ja joutuvat myös muulla tavoin vääriin käsiin. Erityisesti ne ovat väärä, vaarallisia, kun niitä yhdistetään alkoholin käyttöön. Tällä tavoin Dublinin huumekriisi pahenee entisestään. Me tarvitsemme parempia järjestelmiä tähän asiaan puuttumiseen, sillä oikeustapaukset kestävät vuosikausia – EUn tulee puuttua paremmin reseptilääkkeiden valvontaan omalla alueellaan. Me tarvitsemme EUn laajuisia sääntöjä siihen, kuinka reseptilääkkeitä EUssa jaellaan ja saman tulee päteä myös reseptittömiin lääkkeisiin. Kiitoksia. Dasiana Octavia Sarpu. Aproape jumătate din populația României trăiește în sărăcie, i totui guvernul le spune oamenilor că trebuie să aleagă între mărirea salariilor i sprijinirea. nyt on valtava määrä ihmisiä jotka elävät köyhyysrajan alapuolella ja sitten sanotaan että tavoitteena pitäisi olla, että ihmiset voivat parantaa tulotilannettaan ja tässä täytyisi myös huomio, ottaa huomioon järjestelmä. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, jos budjetti vapautetaan siitä ra- rajoituksesta, joka sillä on. Ja jos tällaiset talouskuritoimet, joista on säädetty, niin ähm, jos nämä ovat voimassa, niin tilannetta ei voida parantaa. Täytyy luoda työpaikkoja ja kehitystä. Kiitoksia. Ja nyt on seuraava esityslistan kohta vuorossa. Kyseessä on Sven Kiikoldin mietintö Euroopan osuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta.